Cher kollega, on va commencer déjà. Hyvät kollegat, voisimmeko jo aloittaa työskentelyn? Chers on va continuer. Hyvät kollegat, jatkamme. Meidän kokoustamme esityslistan luonnoksessa on kohta keskustelu sisäisesti vastaavan komission jäsenen Cecilia Malmströmin kanssa. Haluaisin toivottaa Rova Malmströmin tervetulleeksi. Hän on vastuussa siis sisäasioista komission jäsenen. Tämä on ensimmäinen keskustelu tässä uudessa Libe-valiokunnassa, joka on siis vaalien jälkeinen valiokunta. Rova Malmströmillä on hyvin kattava ja laaja toimialue. Siihen kuuluu rajakysymykset, muuttopolitiikat, jotkut rikosoikeudelliset kysymykset, rikollisuuden vastainen taistelu ja myös tie, tietosuojaan liittyvät kysymykset. Tänään hän tekee meille selontekoa viime viikon kokouksesta, jossa oli ministeri Alfano paikalla. Siellä keskusteltiin Maare Nostrumista ja Frontexista. Kuten yleensä on tapana, minä annan ensiksi puheenvuoron koordinaattoreille. Me kuulemme Rova Malmströmin vastauksia ja sen jälkeen muut valiokunnan jäsenet saavat puheenvuorot. Rova Malmström, olkaa hyvä. President, eh, mesdames, president, eh, cher député. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos kaikille jäsenille. Tervetuloa tänne kaikki puheenjohtaja, varan puheenjohtajat ja uudet jäsenet. Minä olen erittäin iloinen siitä, että minulla on vielä muutama viikko, muutama mm, viikko, kuukausi aika tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Käytän nyt eh, tilaisuutta hyväkseni, hyvät naiset ja herrat, ja teen niin kuin puheenjohtajakin tuossa ehdotti, eli rakennan siltaa eh, edellisen parlamentin ja tämän uuden parlamentin, teidän parlamenttinne välillä. Nythän on eh, ensimmäinen hetki, jolloin näissä sisä- ja oikeusasioissa Euroopan parlamentti on Lissabonin sopimuksen mukaisesti uusine valtaoikeuksineen aivan samalla tasolla muiden kanssa. Eli katsotaanpa nyt näitä kysymyksiä siitä, mitä meillä tässä syksyllä edessämme on. Aloitetaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta. Kun katsotaan ulkorajojemme tilannetta, voimme todeta, että maailmantilanne tällä hetkellä on hyvin poikkeuksellinen. Jotkut väittävät, että maailmalla ei ole yhtä montaa samanaikaista konfliktia kuin nyt ollut sitten toisen maailmansodan, eikä yhtä monia pakolaisia, jotka pakenevat siis 52 miljoonaa henkilöä tällä hetkellä maailmassa on pakosalla omasta kotimaastaan. On sotien lisäksi köyhyyttä ja muita hyvin vaikeita tilanteita, jotka asettavat haasteita koko maailmanlaajuiselle yhteisölle ja luonnollisesti näin oli myös Euroopalle. Kun ajatellaan näitä turvapaikkakysymyksiä, niin kuin tiedätte, komissio yhdessä teidän kanssanne viimeinkin hyväksyi sellaisen Euroopan turvapaikkajärjestelmän, jota täksi voidaan kutsua vuosi sitten. Ja tämä merkitsee sitä, että turvapaikanhakijoita kohdellaan reilusti ja inhimillisesti kaikkialla Euroopan unionissa ja että samankaltaisia tapauksia käsitellään samalla tavoin. Tämä on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan, vaikka pidemmällekin olisi mielestäni voitu mennä. Komissio luonnollisesti hoitaa nyt oman tonttinsa ja katsoo, että ottaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano toteutuvat kaikissa jäsenvaltioissa. Ja minä kyllä nyt lasken myös teidän varanne, että painostatte omia kotimaitanne ja neuvostoa sen suhteen, että saadaan asioita aikaan. Niin kuin totesin, Pakolaisten määrä ja siirtolaisten määrä on nyt todella lisääntynyt Euroopassa. Erityisesti painetta kohdistuu meidän eteläiselle rajallemme, mutta tämä kyllä koskee myös monia pohjoisia jäsenvaltioita. Ajatellaan dramaattisia kuvia Seutasta, Meliasta, Maltalta, Kreikasta, mutta erityisesti sadat tuhannet ihmiset, jotka ovat pyrkineet nyt Italiaan, Italian rannoille Välimeren yli. Italian viranomaisten käynnistämä hanke Mare Nostrum oli elokuun loppuun mennessä pelastanut 100 000 ihmisen hengen. Äh, olemme hyvin vaikuttuneita tästä Italian ennätyksestä. Italia ja muut ovat tässä yhteistyötä tehneet ja me luonnollisesti annamme italialaisille äh, tukea. Muun muassa Frontex on ollut asiassa aktiivinen. Ja rouva puheenjohtaja tässä äh, viittasi Italian ministeri Alfanon. Minäkin tapasin hänet viime viikolla ja keskustelimme Frontex Plus hankkeesta Italian tukemiseksi, ja tämä vaatisi paljon monilta jäsenvaltioilta. Tämä operaatio voitaisiin saada käyntiin marraskuussa. Se ei ole Mare Nostrumin kopio, eikä se korvaa Mare Nostrumia, se ei myöskään ole sen kanssa päällekkäinen. Se on kohdistuu hieman toisin ja se on hieman kapeampi, mutta me tässä pyydämme tukea parlamentilta ja jäsenvaltioita, koska tarvitaan myös lisää rahoitusapua ja lisää resursseja myös Euroopan unionin talousarviosta. Kun ajatellaan humanitaarista katastrofia Syyrian sisällissodan puitteissa tai ajatellaan tilannetta Irakissa tai epätasapainoa lähinaapurustossamme, voidaan nähdä, että yhä suuremmat joukot ihmisiä, ihmisjoukot tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Muuten äh, on, on, on näin ja samoin ihmiset pakenevat köyhyyttä. Mitään helppoa vastausta ei ole, mutta tehän tiedätte, että juuri ennen kesää ää, äh, pyrimme hyvin kattavasti lähestymään tätä asiaa parantamalla yhteistyötä kauttakulkumaiden ja tietenkin lähtömaiden kanssa, parantamalla suojeluohjelmiamme sekä vahvistamalla yhteistyötä esimerkiksi rikollisjärjestöjen kiinni ottamisessa järjestöjen, jotka ihmisiä salakuljettavat. Luonnollisesti myös on otettava huomioon paitsi kansainväliset velvoitteet ja yleissopimukset ja arvot, joita me ajamme, myös Euroopan tilanne, Euroopan demokraattinen tilanne, kun siirtolaisia tulee. Tämä tulisi nähdä pikemminkin mahdollisuutena eikä uhkana – Siksi olenkin hyvin tyytyväinen siihen, että olemme saaneet aikaa merkittävää edistystä, mitä tulee laillisiin tapoihin tulla Eurooppaan. Ihmiset, jotka etsivät työtä tai ihmiset, jotka tarvitsevat suojelua. Ajatellaan vaikkapa kausityöntekijädirektiiviä, se on ensimmäinen palapelin pala, joka liittyy erityisesti sellaisiin aloihin, joissa korkeakoulutusta ei tarvita, mutta työntekijöitä tarvitaan. Samoin näitä ihmisiä on suojeltava, työntekijöitä on suojeltava hyväksikäytöltä. Samoin sitten yritysten sisäiset siirrot pyritään hoitamaan niin, että esimerkiksi Euroopan unionin ulkopuolelta saadaan asiantuntijoita asiantuntijatehtäviin. Euroopan parlamentin yhteistyö meidän kanssamme on ollut aivan erinomaista näissä molemmissa asiakokonaisuuksissa niin, että saadaan aikaan hyviä lopputuloksia, jotka hyödyttävät kansalaisia. Nyt kyse on täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. Kun ajatellaan Schengenin hallintoa ja Schengenin hallinnon parantamista, tämähän lähti liikkeelle kesän 2011 hyvin vaikeista tapahtumista ja tilanteista. Ja olemme saaneet aikaan hyvän tuloksen. Meillä on selkeämmät, avoimemmat säännöt, jotka liittyvät Schengen-rajojen valvontaan, ja meillä on eurooppalainen järjestelmä, joka on käytössä ja tämä myös uudessa Schengenin arviointijärjestelmässä tulee huomioon otetuksi. Nämä keskusteluthan ovat nyt käynnissä, kun jo ensi vuonna valmistuvaa arviota valmistellaan. Kun ajatellaan poliittisia suhteita ei-EU-maihin, ne ovat äärimmäisen tärkeitä esimerkiksi seitsemän maan viisumivapaus, näistä seitsemästä viisi on Länsi-Balkanin maita ja sitten Moldova, samoin Peru, Kolumbia ja 17 muuta maata naapurustomme ulkopuolelta ja toivon, että saamme vielä ennen vuoden loppua Äh, hyvin käyntiin. Nämä äh, neuvottelut äh, Kolumbian suhteenhan nämä päätös tehdään jo muutaman viikon kuluttua. Samoin Georgian, Ukrainan ja Turkin kanssa neuvotellaan. Meillä on uusia liikkuvuus yhteistyötä Azerbaidžanin, Armenian, Marokon ja Tunisian kanssa. Tämä on todella räätälöityä keskustelua kunkin maan kanssa liittyen maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen. Samoin tiettyjä muita sopimuksia liittyen uskottavaan, toimivaan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan on hiottu. Katsotaanpa sitten ihmisten salakuljetusta, ihmiskauppaa. Tämä on järkyttävä asia, joka on läsnä oikeastaan kaikissa jäsenvaltioissa. Viime, vielä viisi vuotta sitten jäsenvaltioissa oli aika kirjavia käytäntöjä, joissain löysempää, joissain tiukempaa. Nyt meillä on tiukemmat äh, säännöt, uhrien suojelu sekä rikollisten rankaiseminen kovalla kädellä. Euroopan parlamentti on antanut merkittävän tuen ja yhdessä komission kanssa me saimme tässä neuvoston liikkeelle. Sitten meillä on Euroopan unionin laajuinen strategia, meillä on koordinaattori, joka äh, työskentelee niin yritys kuin äh, yritysmaailman kuin kansalaisyhteiskunnankin kanssa ja toivomme tämän jatkuvan. Sitten korruptio. Korruptio on erittäin haitallista, vahingollista, rikollista toimintaa ja se äh, vähentää luottamusta demokratioihimme ja yhteiskuntiemme toimintaan. Arvioiden mukaan noin 120 miljardia Euroopassa, ja tämä on aika varovainen arvio, vuodessa menee korruptioon. Ensimmäinen korruptiokertomus esiteltiin viime vuonna. Tässä ehdotet, tehdään ehdotuksia aloilla, joilla parannusta tarvitaan ja toivotaan yhteisiä toimia. Ja toivomme todella, että korruption torjunnan poliittista keskustelua saadaan toimivaksi. Ja sitten järjestäytynyt rikollisuus. Me todella haluamme eurooppalaisemman lähestymistavan. Tänä kesänä tiedotusvälineissä kirjoitettiin aika paljonkin terrorismista ja väkivaltaisesta ekstremismistä, ääriliikkeistä. Nyt esimerkiksi tiettyjä pommien valmistukseen käytettäviä kemikaaleja, niiden myyntiä on rajoitettu. Samoin kun ajatellaan erilaisia radioaktiivisia ja muita uhkia ollaan tehty hyvin paljon ja kaikkialla Euroopan unionissa ihan paikallisella tasolla käydään hyvin paljon kokemusten vaihtoa, jotta saataisiin kitkettyä kaikenlainen väkivaltainen ääriliikehdintä. Ja nyt kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta ylipäätään ja akateemikot yhdessä pohtivat asiaa ja toivomme saavamme hieman tuloksia Euroopan laajuisesta lähestymistavasta tuossa sitten alkuvuodesta. Sitten muun muassa PNR-sopimukset Yhdysvaltain ja Australian kanssa ovat tarjonneet meille tärkeitä välineitä terrorismin torjuntaan. Näistä on käyty hyvin kovaa ja myös äärimmäisen tarpeellista keskustelua, vaikkapa ajatellen tietosuojakysymyksiä ja valvontaa. Ja nyt meillä on hyvin selkeät yksityisyyden suoja sekä henkilötietojen säilytys- ja käsittelymääräykset. Tämä johtaakin minut kyberrikollisuuteen, kyberturvallisuuteen. Mm, jonka, jolla alalla on saatu aikaan edistystä teidän avullanne, ajatellen vaikkapa uhkia, jotka kohdistuvat hyvin laajamittaisestikin meidän järjestelmiimme. Nyt Europolilla on oma yksikkönsä, joka on jo onnistunut rikkomaan tiettyjä mm, rikollisverkostoja Euroopan laajuisesti. Sitten Tämä Euroopan kyberrikollisuuskeskus samoin haluaa suojella lapsia netissä seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Tässä pyritään suojelemaan uhria, ennaltaehkäisemään ja tietenkin sitten rankaisemaan rikollisia. Eric ähm, Holder, hän amerikkalainen äh, syyttäjäviranomainen, on perustanut maailmanlaajuisen verkoston, joka kattaa jo 52 maata. Seuraava kokouksemme, tapaamisemme on Washingtonissa piakkoin. Eli rouva puheenjohtaja, näette tässä, että meillä on hyvin paljon lainsäädäntöä tältä alalta. Neuvostokin, oikeus- ja sisäasiain neuvosto on todennut, että olemme tehneet yhdessä hyvin paljon tärkeää työtä Euroopan kansalaisten suojelemiseksi ja nyt meillä on merkittäviä haasteita. Meidän on huolehdittava siitä, että tämä lainsäädäntö saadaan täytäntöön pantua ja että sen tehokkuutta ja vaikutuksia myös arvioidaan. Olen aivan varma siitä, että Euroopan parlamentin rooli tulee olemaan äärimmäisen merkittävä ja tänään iltapäivällä tulette kai vielä keskustelemaan rahoituksesta tai myöhemmin kokouksessanne. Ja sisäasian pääosasto mm, mielellään auttaa teitä työssänne ja toimittaa teille ne tiedot. Toivon, että, ja olen aivan varma siitä, että seuraava komissio ja seuraava komission jäsen tekevät tärkeitä aloitteita puolestaan. Mutta ennen kuin pääsette minusta eroon, meillä on vielä hyvin paljon tehtävää. Toivon, että erityisesti edistymme Europolin uudistustyössä. Katson Augustinia siellä esittelijäänne. Meillähän on Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannat ja uskon, että syksyllä päästään asiasta vielä, asiassa vielä eteenpäin niin, että Europol saadaan tehokkaammaksi, toimivammaksi ja niin, että tietosuoja sekä perusoikeudet toteutuvat. Samoin sitten Sepolin eli poliisiviranomaisen, koulutusviranomaisen toiminta. Olette halunneet tähän parannuksia. Toivon, että saamme todella entisestään parannettua myös ähm, lain valvontapuolen työtä. Ja tämä on tietenkin yhteistyötä, jota tehdään eri virastojen välillä ja luonnollisesti parlamentin välillä. Ja Sepolin äh, äh, edustajat luonnollisesti saavat kaiken tukemme. Samoin toivon edistystä tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden maahantulosäädösten suhteen. Cecilia Wikströmhän on tässä esittelijä. Uskon, että saamme nopeutettua sellaisten ihmisten saapumista Euroopan unioniin, jotka haluavat perustaa yrityksiä tai antaa merkittävän panoksensa tutkimusyhteisöllemme ja niin edelleen. Toivon, että myös tämä uusi viisumikoodisto, eli koko viisumipaketti, saadaan hoidettua. Sillä tulee olemaan äärimmäisen myönteinen vaikutus hyvin monien kolmansien maiden kansalaisten tilanteeseen niin, että meillä on harmonisoidumpi yksinkertaistettu järjestelmä. Tuossa kesän mittaan meillä neuvosto myös teki muodollisen sopimuksen EU-Kanada PNR-sopimuksesta. Sopimusluonnos on nyt pöydällä ja se on kyllä merkittävää edistystä verrattuna nykytilaan, erityisesti tietosuojapuolella, joten toivon, että parlamentti mahdollisimman pian lähitulevaisuudessa antaa oman hyväksyntänsä. Lopuksi PNRstä vielä muutama sanaa. Olemme viime aikoina nähneet Irakista ja Syyriasta järkyttäviä kuvia ja tämäkin tietenkin vaikuttaa meihin kaikkiin. Sisäasiainministerineuvostossa ollaan kiinnitetty kovasti huomiota näihin niin kutsuttuihin foreign fighters, ulkomaisiin taistelijoihin, eli Euroopan kansalaiset, jotka osallistuvat konflikteihin Lähi-idässä saatuaan ihan aseellista koulutusta. Ja pidän erittäin hyvänä sitä, että esittelijä äh, Kirkhope jatkaa, jatkaa työtään tämän EU-PNR-sopimuksen äh, aikaansaamiseksi. Puhuin pitkään rouva puheenjohtaja, mutta halusin erityisesti uusille jäsenille nyt kertoa, että mitä on tehty, mitä tehdään. Tiedän, että kaikki olette tässä valiokunnassa, koska olette äärimmäisen sitoutuneita äh, näihin kysymyksiin. Meillä on paljon erilaisia mielipiteitä, mutta uskon, että kompromissit ovat mahdollisia eri poliittisten puolueiden ryhmien välillä. Ja tietenkin vastaan mielelläni kysymyksiinne. Ja tässä viimeisinä yhteistyömme viikkoina odotan miltä kaikilta vielä paljon. Kiitos. Kollega. Kiitos, rouva komissaari. Hyvät kollegat, rouva Malmström on ollut myös Euroopan parlamentissa <clears throat> parlamentaarikkona. Nyt annan puheenvuoron koordinaattoreille. He voivat esittää kysymyksiä EPPstä olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen siitä, että olette eh, täällä tänään. Eh, kuten sanoitte, eh, useita parannuksia on tapahtunut niillä saroilla, joissa työskentelette järjestänyt rikollisuus, kyberrikollisuus muun muassa, mutta minä haluan keskittyä laittomaan maahanmuuttoon tai niin kutsuttuun tai Frontex Plussaan mm, tai operaatio Tridentiin. Kun tulen Äh, Maltalta, niin äh, olen tietoinen siitä, kuinka tärkeä Mare Nostrum-operaatio on ollut ihmishenkien pelastamiseksi ja kuinka tärkeää se on, että tulevilla operaatioilla on riittävä taustatuki, jotta ne saavat kunnollisia tuloksia ähm, äh, jäsenvaltioiden on siirryttävä ähm, ihan konkreettiseen solidaarisuuteen eikä pelkkään, pelkästä sanahelinästä. Ja ää, nyt ää, mediassa on ollut erilaisia näkemyksiä siitä, että tämä uusi operaatio korvaa Mare Nostrumin, toiset sanovat, että täydentävät sitä. Olisi tärkeää, että määritellään tarkemmin, mitä tässä on sisällä. Mikä tahansa operaatio tarvitsee kuitenkin jäsenvaltioiden tuen resursseilla ja jos Frontexin budjettia ei riittävästi nosteta, niin silloin tämä tulee epäonnistumaan. Millainen reaktio jäsenvaltioilla on ollut tähän? Voisitteko kertoa siitä? Ja lopuksi haluaisin kiittää teiltä ja odotan kovasti teidän näkemistänne huomenna. Kiitos rouva metsolaisten sosialisteista, rouva Tsipel, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin yhtyä siihen, ainakin osittain, mitä edeltävä puhuja sanoi. Olisin erittäin kiitollinen. Edustaja äh, Malmström, jos te äh, voisitte tarkemmin kertoa meille, miltä tämän Frontex Plus ähm, operaation tulisi näyttää. Sanoitte, että se alkaa marraskuussa, mutta vielä ei ole aivan selvää, missä määrin jäsenvaltiot siihen osallistuvat ja osallistuvatko. Ja äh, haluaisin kysyä vielä erästä asiaa, koska ei ole kyse pelkästään ähm, pakolaisten pelastamisesta, vaan äh, eikö ehkä Italian hallituksen toive äh, ole myös se, että ne mm, pakolaiset, jotka heidän vesistöllään pelastetaan, eivät välttämättä kaikki sitten jäisi Italiaan. Aiotaanko nämä maahanmuuttajat jakaa jotenkin eri jäsenvaltioihin? Ja sitten haluatte yhdistää Hermes ja Eneas operaatiot, siis laittoman maahanmuuton torjunta, tämä kuulostaa erittäin hyvältä, mutta miten sitten jossain avomerellä tai myöskin maarajalla päätetään, että kuka on laiton maahanmuuttaja ja kenellä on oikeus pakulaisstatukseen. Mielestäni tämä on varsin epäselvää, miten tämä käytännössä tapahtuu. Puhuitte myös äm, äh, laillisesta maahanmuutosta, koska monethan näistä pakolaista haluaisivat asua, äh, työskennellä luonamme. Te äh, puhuitte tästä sinisestä kortista. Kaksi kysymystä tähän. Äh, onko suunnitteilla muita laillisen maahanmuuton mahdollisuuksia? En tätä näe. Ja toiseksi, tietävätkö ihmiset kolmansista maista, että tällaisia mahdollisuuksia on ja että he voivat niitä ehkä hyödyntää. Sitten viimeinen asia liittyen näihin foreign fighterseihin, taistelijoihin ulkomailla. Millä perusteella me sitten voisimme kieltää saksalaiselta, joka ehkä tulee Syyriasta takaisin paluun Saksaan. Ähm, tiedättekö, että joissain jäsenvaltioissa voi olla 300 tällaista äh, foreign fightersia, ähm, jos äh, heitä on, niin tunnetaanko heidän nimensä ja miksi silloin ei aloiteta rikosprosessia vai oletetaanko vain, että nämä ovat henkilöitä, jotka ehkä ovat menneet Syyriaan? Eli menettelytavankin kannalta on tärkeää muistaa, että on mm, että on syyttämättä työttömyys olettama, enkä me voi pelkän olettaman perusteella äm, toimia sellaisen olettaman, että joku ei ole toiminut korrektisti, joten haluaisin nyt tietää, millaisessa kontekstissa tässä oikein toimitaan. Edustaja Kirkhope, olkaa hyvä. Can I just, uh, my... Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin todella nyt ihan pöytäkirjan merkittäväksi kiitollisuutemme, joka kohdistuu komission ja sen Malmströmiin. Hän äh, tässä nosti esiin vain joitain asioita, mutta tämä kyllä osoittaa, mitä valtavia haasteita tässä viime vuosina hänen äh, äh, alallaan on ollut ja haluaisin todeta, että suhde tähän valiokuntaan ja tämän valiokunnan e, edustajiin on kyllä osoittanut, että hän on aivan erinomainen komission jäsen. Kaikin tavoin nämä ongelmat ovat olleet suuria, mutta yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Olen hyvin tyytyväinen komission jäsen Malmströmin tekemään työhön. Muutama seikka ihan lyhyesti. En tässä nyt EUPNRllä enää väsytä niin mutta aivan varmasti ilmeistä on, kun täällä on viitattu muun muassa näihin äh, ulkomaisiin taistelijoihin, että turvallisuustilanne on hyvin, hyvin haastava. Ja kun ajatellaan äh, neuvoston toimia, on äärimmäisen tärkeää, että asia äh, nostetaan esiin ja sitä priorisoidaan. Itse pyrin tekemään kaikkeni, että näin olisi ja kiitän komission jäsentä mitä tulee ihmiskauppaan, olen äärimmäisen huolissani erityisesti lapsista. Tämä on häpeällistä. Se, se on paitsi rikollista, moraalisesti täysin mahdotonta puolustella. Samoin minulla on sellainen tunne, vaikutelma, että jäsenvaltioiden pitäisi kyllä tietää, että joissain tapauksissa lapsia itse asiassa kohdellaan aivan samoin kuin aikuisia, vaikkapa pidätykset, säilöönotot ja niin edelleen. Missä on inhimillisyys lasten suhteen? Olen pahoillani, mutta tämä asia on niin tärkeä, että eh, kyseessä on paljon muutakin kuin vain Euroopan unionin maine. Korruptio, rahanpesu. Juuri ennen eh, tätä kokousta, keskustelin asiasta ja toivoisin, että komissio olisi yhtä mieltä kanssani. Itse olen yhtenä esittelijänä tästä rahanpesuasiasta tällä hetkellä ja minä toivoisin, että nyt pyrkisimme pudottamaan toimemme näihin isoihin kaloihin, isoihin toimijoihin ja samalla sitten huolehtisimme siitä, että ne, jotka transaktioita toteuttavat lain puitteissa, jätettäisiin rauhaan. Hyvin paljon rahaa on käytetty erityisesti Frontexin toimiin ja muihin toimiin välimerellä, mutta tärkeää olisi, että näitä rahoja käytettäisiin tavalla, Eh, joka tekisi jäsenvaltioille hieman eh, ilmeisemmäksi ja selvemmäksi sen, mitä ihmisarvoinen kohtelu on ja mitä ihmisoikeudet merkitsevät. Eh, meillä on hyvin suuria ongelmia siirtolaisuuden maahanmuuton suhteen eri puolilla Eurooppaa. Säännöt ovat sääntöjä, kyllä, mutta kun ajatellaan sellaisia sääntöjä, jotka kohdistuvat rikollisiin jengeihin tai muihin ihmisiin eivät saa kuitenkaan saattaa meitä unohtamaan sitä, että on aitoja turvapaikanhakijoita, joilla täytyy olla oikeutensa ja on henkilöitä, jotka ihan laillisesti haluavat liikkua Euroopan unionissa työn perässä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi saa puheenvuoron Rova Wikström, olkaa hyvä. La presidente. So after the tragedy, we all... Kiitos puheenjohtaja. Tragedian jälkeen me kaikki tiedämme, mitä tapahtui. Sitä on melkein vuosi ja kaikki eh, Euroopan johtajat valittavat tragediaa ja vaativat, eh, että toimitaan saman tien. Oli turhauttavaa, että monet syyttivät EU-ta toiminnan puutteesta, kun usein eh, oli kyseessä juuri sama jäsenvaltio, joka on jumittanut toimia EUn tasolla. Kuten tiedämme, Fretexilla ei ole itsessään mitään lähes laisinkaan resursseja tai välineitä, joten Frontex Plus-operaation menestys riippuu jäsenvaltioiden tahdosta panostaa operaatioon ja e, ihmishenkien pelastamiseen, joten haluaisin kysyä jäsenvaltioiden reaktioista tähän mennessä. Olen mm, mielenkiinnolla luennut 27. elokuuta tehdyn e, lehdistötiedotteen, mitälaisia mm, panostusta he ovat tehdä tähän Frontex Plussaan ja miten Frontex Plus täydentää Mare Nostrumia ja jatkaako Mare Nostrum toimintaansa ja missä laajuudessa on oikein, että onko oikein, että Frontex aloittaa myös tällaiset pelastustoimet ja milloin Frontex Plusan operationaalinen ohjelma on valmiina niin, että me voimme sen nähdä niin, että voimme nähdä mahdolliset turvalausekkeet esimerkiksi liittyen perusoikeuksiin. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää. Meidän on mahdollisimman pian osallistuttava tähän, koska mehän olimme äh, muuttamassa Frontex-asetusta ja lisäsimme sinne tärkeitä määräyksiä liittyen perusoikeuksiin, joten olisi tarpeen, että pääsemme mahdollisimman pian tarkastelemaan tuota asiakirjaa. Minulla on useita muitakin asioita, jotka haluaisin sanoa, mutta annan nyt mieluummin puheenvuoron muille ALDE-kollegoille. He voivat jatkaa muista asioista. Kiitos Rova Wikström ja sen jälkeen Rova Elst. Olkaa hyvä. Kiitos. Kolme seikkaa, joihin haluaisin vielä syventyä. Ensinnäkin tietenkin nämä maahanmuutto- ja turvapaikat Meillähän on aivan valtava siirtolaisvirta. Tekin tähän viittasitte, näin on. Mutta nyt on kyse siitä, että mitä lisää apua jäsenvaltiot tarvitsevat ja mitä lisää tukea turvapaikanhakijat tarvitsevat. Te viittasitte Mare Nostrumin rinnalle tulevaan Frontex Plus-toimintaan ja kysyisinkin, että että kun näistä kustannuksista ei tiedetä yhtään mitään, onko teillä nyt kuitenkin jo jonkinnäköinen käsitys siitä, minkälaisessa mittaluokassa tässä nyt mennään kustannusten suhteen? Ja ovatko yksittäiset jäsenvaltiot jo lupautuneet osallistumaan, jos niin mitkä? Kolmas kysymykseni, palautukset tai Oletteko pohtineet äh, sitä, että miten nämä, tämä palautus ohjelma toimii. Jos ajatellaan vaikkapa äh, Frontex Plussaa ja näitä merirajasääntöjä ja linjanvetoja, eli että nämä pakolaiset otetaan kiinni ja välittömästi ehkäpä palautetaan sitten sinne kolmanteen maahan. Eli näitä kysymyksiä liittyen äh, maahanmuuttoon ja turvapaikkoihin. Sitten nuo jihadistit, äh, mm, pyhän sodan sotilaat, joiden vuoksi äh, maahantulosääntöjä halutaan muuttaa. Minä kyllä toki ymmärrän, mihin tässä pyritään tai mitä tässä on taustalla, mutta kyllähän oikeudessa itse asiassa on niin, että kun yksi ovi avataan, niin jossain vaiheessa kyse ei olekaan sitten enää jihadisteista, vaan myös muista, jotka pujahtavat tästä ovesta. Eli kun ajatellaan tätä ryhmää, Rouva Sippelkin tuohon jo viittasi, niin, niin, niin tällaisella säännöstöllä kyllä avattaisiin sellainen ovi, joka saattaisi aiheuttaa meille ongelmia myöhemmin. Puhuitte PNRstä, öö, herra Kirkhope on todella innostunut EU-PNRstä. Ymmärrän toki häntäkin, mutta eikö tässä nyt kyse ole siitä, että meillä on EU-tuomioistuimen päätös, joka liittyy tietojen säilyttämiseen ja tuomioistuin on todennut, että EUn direktiivi on kumottu ja kun lukee tuon tuomioistuimen päätöksen, voi todeta hyvin selvä sanaisesti, että tämä koskee kaikkia ihmisiä ja kaikkia tietoja. Ja tässä itse asiassa käytetään aivan vastaavaa toimintamallia Joten kun puhutaan tietojen säilyttämisestä, niin mitä vaikutusta tällä päätöksellä on Euroopan tasolla ja mitä te komissiossa teette juuri nyt tarkastellaksenne, mitä asetuksia ja direktiivejä on tuomioistuimen päätöksen pohjalta nyt muutettava ja varmaan kansallistakin säännöstöä. Joten mitä olette tehneet tai teette komissiossa nyt tuomioistuimen päätöksenä? kuultuanne. Kiitos Rova Enstä. Meillä on vielä kaksi koordinaattoria. Rova Keller, olkaa hyvä. Um, Kiitos, kiitoksia hyvä komissiojäsen, että tulitte puhumaan tänne kanssa. Mä haluan puhua myös Maaren Ostrumista, mutta ensin haluaisin kysyä viisumi helpotuksista. Mainitsitte valtavan määrän maita, mutta Kosovo ei ollut siinä. Voisitko kertoa siitä enemmän? Sitten Mare Nostrumista kaikki ovat sanoneet, että tämä on vähän epäselvä. Haluaisimme lisää tietoa ja olen samaa mieltä, koska minulla on täysin epäselvää se, tämä Frontex Plus, joka nimikään ei ole aivan selvä, niin tuleeko se täysin korvaamaan Mare Nostrumin ja jos ei, niin mitä osia siitä ja mitkä osat jäävät täysin kattamatta välimerellä? Sanommeko, että millä alueella ihmiset voivat jäävät kuolemaan tämän haluaisin tietää. Haluaisin myöskin kyseenalaistaa Frontexin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 täyttää Mare Nostrumin tehtävä. Frontex on virasto, jonka tarkoitus on vartioida rajoja, estää ihmisiä pääsemästä Euroopan alueelle. Sen sijaan me tarvitsemme humanitaarisen mission välimerellä, joka pelastaa ihmishenkiä. Tämä oli Frontexin tehtävä. Tietenkin sekin pelastaa ihmisiä silloin, kun niikseen on, näin meille kerrotaan. Mutta en tiedä, miten jostain rajavartioviranomaisesta Tästä voi yhtäkkiä tulla tällainen humanitaarinen operaatio. Tämä on mielestäni hyvin eh, monimutkaista ja siksipä kyseenalaistan tämän toteutettavuuden. Silti muutamia kysymyksiä yksityiskohdista. Esimerkiksi kuka ottaa vastuun pelastetuista, mikä valtio ottaa vastuun. tämä on asia, josta on Frontextissa jo ikuisesti keskusteltu. vastuualueet ovat epäselvät. Ja miten varmistamme, että ei pelkästään mahdolliset lailliset maahanmuuttajat pelastetaan, vaan kaikki. Ja kuka sitten hallinnoi näitä pelastusoperaatioita? kuka ottaa vastuun tehtävien jaosta. Olemme ennen huomanneet, että epäselvä vastuujako on johtanut moniin tragedioihin ja katastrofeihin. Ja miksi Enas ja Hermes yhdistetään? Mikä lisäarvo tällä on, kun niillä on kuitenkin erilaiset tavoitteet? Ja millainen toiminta on Frontex Pluson keskiössä, onko se aluevalvontaa vai enemmänkin laivalta tapahtuvaa valvontaa. Ja sitten budjetti, sekin on mielenkiintoinen. Mikä osa Frontexin budjetista tulevaisuudessa annetaan, annetaan Frontex Plusalle? Voisitteko myös määritellä, mitä jäsenvaltioilta vaaditaan? Öö, millaista välineistöä, millaista henkilöstöä, minkä tyyppistä, koska eh, Italia sanoi myös, että jos se on isäntämaa, niin se haluaa saada eh, rahoitustukea tai korvausta, ja tämä ei kuitenkaan ole tapana Frontexissa. Sitten Saksan lehdistössä tänään olemme lukeneet mielenkiintoisia lausuntoja Saksan ja Italian hallituksilta, jotka ilmeisesti tekevät yhteistyötä Ranskan hallituksen kanssa uudesta aloitteesta joka käsittelee taakanjakoa. Kuitenkin samassa lehdistötilaisuudessa he ovat jakaneet taakan eri tavoin. Ja lisäksi täytyisi toteuttaa Dublin sopimus mitä ö, mieltä te olette tässä ja mitä tämä, tämä tarkoittaa Dublin kolmosen suhteen? Kiitos ja viimeiseksi Rouva Ferrara, olkaa hyvä. Buonasera, signora Malmström. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää Rova Malmström, varmasti toistan itseäni, koska monet kollegat täällä ovat jo puhuneet. Haluaisin kysyä, miten Frontex Plus eroaa Mare Nostrumista. Toistan tämän, koska meidän sisäministerimme Alfano sanoi, että Frontex Plus korvaa Mare Nostrumin, kun te taas sanoitte tänäänkin, että nämä ovat kaksi erilaista operaatiota ja että tämä on täydentävä operaatio. Se, mikä minua kiinnostaa tietää tarkkaan, millä tavoin nämä kaksi operaatiota eroavat toisistaan. Ja voitteko vahvistaa meille, että Frontex Plus operaatio ei toimi kansainvälisillä vesillä, koska tällä, olisi, tällä tavoin sillä olisi suuri ero Mare Nostrumiin, ja jos näin on, niin mitä tapahtuu sitten niille laivoille, joissa on maahanmuuttajia, jotka päätyvät kansainvälisille vesille? Annetaanko heidän kuolla sinne, vai kuka ottaa vastuun näistä ihmisistä, jotka ovat kansainvälisillä vesillä? Sitten haluaisin saada selkeän vastauksen siitä, että, että onko kyse pelkästään rajojen valvonnasta tarkoituksena ähm, karkoittaa äh, maahanmuuttajat vai onko tämä myös humanitaarinen operaatio. Äh, on tärkeää pohtia tätä äh, siinä vaiheessa, kun Mare Nostrum päättyy viimeistään marraskuussa. Minäkin olen lukenut siitä, että mahdollisesti Saksa ja Ranska liittyisivät tähän. Entäs muut Euroopan valtiot, mitä ne tekevät, eikö niillä ole laisinkaan vastuuta, mikä niiden rooli tulee olemaan tässä hätätilassa. Sitten Frontexista kun sillä on 83 miljoonan budjetti ja esimerkiksi 5 miljoonaa siitä menee vuokraan puolossa ja kun katsotaan, että nyt on tällainen säästökuurien aika, niin eikö olisi tehokkaampaa että Frontexin toimipiste olisi esimerkiksi Sisiliassa, koska sinnehän suurin osa näistä maahanmuuttovirroista päätyy. Ja sitten pitäisikö huomioida paremmin e, tässä tapa Italia, koska e, kuitenkin esimerkiksi turvapaikkahakemuksia on 60 e, prosenttia enemmän esitetty Italiassa kuin ennen. Kiitos Rova Ferrara. Nyt olemme kuulleet ensimmäisen kyselykommenttikierroksen ja annan puheenjohtajan Rova komission jäsenille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä kysymyksistä. Lähes kaikki puhuitte Frontexista ja Mare Nostrumista, aloitan siis siitä. Jos en erehdy kuitenkin käsittääkseni Frontexin varajohtaja tulee teidän vieraksenne aamuna, joten hän voi varmaankin vastata teknisempiin kysymyksiin. Mare Nostrum luotiin järkyttävän Lampedusan katastrofin jälkeen. Se on puhtaasti italialainen operaatio numerotietojen perusteella noin 100 000 ihmistä on pelastettu, siis Italian laivaston toimesta. Tämähän on aivan ennen näkemätön operaatio ja täytyy kyllä onnitella italialaisia tästä. He ovat todella tehneet erinomaista työtä. Tämä mitalin traaginen puoli on kuitenkin se, että se on lisännyt sitten vielä näitä ihmissalakuljetuspyrkimyksiä sieltä Välimeren etelärannalta. Eli ihmiset on pistetty vieläkin nämä äh, kiikkerämpiin paatteihin, vieläkin pienempiin veneisiin. Ää, äh, ja todella ihmissalakuljetusbisnes on kasvanut kasvamistaan. Mitä Mare Nostrumille nyt sitten tapahtuu? Se on siis italialainen aloite. Komissiolla ei ole siihen liittyen mitään sanottavaa sinänsä. Tämä on Italian päätettävissä, mitä Mare Nostrumille tehdään. Jotkut haluavat äh, hiljalleen sen saattaa päätökseensä, mutta se on todella puhtaasti Italian sisäinen asia. Frontex Plus, totta, se on tyhmä nimi, mutta se nyt on tässä työn nimenä. Se ei kuitenkaan ole Mare Nostrum. Tämä Frontex Plus eh, tulee olemaan huomattavasti kapeampi kuin Mare Nostrum. Sillä ei ole samaa kapasiteettia, ei yhtä paljon eh, ihmisiä, ei mandaattia, ei rahaa, ei resursseja. Mare Nostrum on äärimmäisen kallis operaatio. Frontexilla ei tähän ole varaa ja komissio on tehnyt hyvin selväksi tämän jo pitkän aikaa. Me emme voi korvata Mare Nostrum, Nostrumia. Voimme täydentää sitä rajallisesti. Tästä tulee rajoitetumpi operaatio. Olemme tästä keskustelleet jo Italian viranomaisten kanssa. Toivomme, että myös Malta tulee mukaan ja muutkin maat. Ja vasta tämän jälkeen tiedetään sitten operaation koko laajuus. Tässä tarvitaan nyt arvioita numerotietoa mahdollisista kustannuksista, paljonko tarvitaan henkilöstöä, paljonko aluksia, paljonko helikoptereita, paljonko kapasiteettia. Näitä numeroita minulla ei vielä ole, koska olemme vasta neuvotelleet Italian kanssa. Eli muita yksityiskohtia teille vielä voi kertoa, mutta ihan tässä lähipäivinä tai viikkoina lisätietoa tulee kyllä. Mutta operaatio tulee siis olemaan rajallinen. Ja Frontexin päämandaattihan on luonnollisesti se, että kun se löytää vaikeuksiin joutuneen aluksen, se pelastaa ihmiset, mutta niin kuin Rova Sippel tai joku muu totesi, niin se on kuitenkin, kyseessä on kuitenkin rajavalvontavirasto. Ihmisiä tulee edelleen yrittämään Välimeren ylitystä ja heidän määränsä tulee lisääntymään, koska Euroopan unionin lähialueilla on järkyttäviä konflikteja, vaikka vain pieni määrä Syyrian pakolaisista tulee Eurooppaan hyvin hyvin pieni määrä, pieni osa heistä, mutta ihmisiä tulee kuitenkin. Ja tulee jatkossakin, eikä meillä ole ratkaisua tähän. Meidän täytyy tehdä hyvin kattavasti tämä työmme. Me luonnollisesti tuemme pakolaisleirejä Syyrian ulkopuolella ja komission sen Georgieva on erittäin sitoutunut humanitaariseen tukeen Irakissa. Me pyrimme auttamaan miten vain voimme. Samoin pyrimme torjumaan ihmissalakuljetusta. Teemme yhteistyötä kauttakulkumaiden, kuten Tunisian kanssa. Esimerkiksi Tunisian kanssa tämä toimii hyvin, Libyan kanssa ei niinkään. Ja tähän on tietenkin omat ilmeiset syynsä. Ja lainsäädäntö, jota meillä on, on otettava huomioon esimerkiksi vastaanotto-olosuhteet, niiden on oltava reilut, kaikkien jäsenvaltioiden on toimittava reilusti, tutkittava pakolaisten status reilusti sääntöjen mukaisesti ja ihmiset, jotka hakevat turvapaikkaa, heillä kaikilla turvapaikanhakijoilla on oikeus siihen, että heidän hakemuksensa käsitellään. Ja sitten voidaan päättää joko turvapaikan myöntämisestä tai epäämisestä, mutta joka tapauksessa Eh, meidän on annettava kaikille oikeus eh, siihen, että heidän hakemuksensa käsitellään. Ja se ei saa kestää liian pitkään. Se, että heitetään ihmiset takaisin, on rikos. Se on rikos Euroopan lainsäädännön mukaisesti sekä kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Eli ei ihmisiä saa palauttaa tuosta vai palautetaanko? Kyllä, varmaan todennäköisesti palautetaan. Juuri tätä tapahtuu kaikkialla maailmassa, mutta se on vastoin Euroopan lainsäädäntöä ja vastoin kansainvälisiä yleissopimuksia. Ja kun tällaista tapauksista kuulemme, pyydämme jäsenvaltioita käynnistämään tutkimuksia ja äh, ryhtymään äh, soveliaisiin toimiin äh, paljonko tämä maksaa. En, voi, en tiedä, en voi kertoa teille. Euroopan unionissa ja komissiossa pyrimme katsomaan, voimmeko siirtää rahaa tämän vuoden budjetista ensi vuoden budjettiin nähdäksemme, voidaanko näitä esimerkiksi Hermesin Äh, hermesoperaation kustannuksia sulauttaa muihin ja voitaisiinko ikään kuin äh, putsata äh, budjetti. Mm, mutta kyllä rahaa tarvitaan enemmän. Tulemme pyytämään jäsenvaltioilta lisää resursseja ihan laitteistojen suhteen, mutta myös puhdasta riihikuivaa. Ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä neuvoston kanssa löytääksemme lisärahoitusta. Ja kun operaation laajuus ja todella Frontex Plusan laajuus tulee selville. Eikä tässä ole mitään salaista, tämä on vain epäselvää vielä, me emme tiedä vielä. Niin heti kun meillä äh, nämä tiedot on, niin äh, te ne saatte. Ja huomisaamuna Frontexin äh, varajohtaja varmasti voi kertoa teille lisää. He tulevat käymään keskusteluja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ja me komissiossa yhdessä ministeri Alfanon kanssa otamme myös yhteyttä eri jäsenvaltioihin kuullaksemme mm, miten ne voivat osallistua. Jotkut maat, kuten Ranska, ovat jo todenneet antavansa tukea ja tiedän, että Alfano käy monissa maissa. Itse menen Maltalle huomenna ja siellä käymme neuvotteluja. Malta on huolissaan. Entä sitten ihmiset, jotka sieltä mereltä pelastetaan? Tästä täytyy sopia. Me olemme käyneet monien ministerien kanssa neuvottelua tällaista mahdollisesta taakanjaosta. Minä en tykkää tästä taakanjakosanasta tässä yhteydessä lainkaan. Kyse on kuitenkin ihmisistä. Puhutaan taakasta. Nyt on viisi kuusi maata, jotka ottavat vastaan lähes kaikki pakolaiset. No luonnollisesti Italia, mutta myös Saksa, Ruotsi, Ranska ja yhdistynyt kuningaskunta. Sitten tulee Italia, sitten Belgia. Nämä kuusi maata ottavat vastaan 75 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista, eli etelä ja pohjoinen. Ja sitten on 15 maata, jotka eivät tee juuri mitään. Meitä on 28 jäsenvaltiota, meillä on kansainväliset sitoumuksemme ja 15 maata ei tee juuri mitään. Voiko ne pakottaa? Ei. Onko laki, jonka pohjalta ne voidaan pakottaa? Ei. Me teemme kaikkemme, tiedän, että te teette kaikkenne, me pyrimme vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, että tekisivät yhteistyötä muun muassa uudelleen sijoittamisen suhteen. Hieman tässä on saatu aikaan parannusta, mutta ei kovin paljoa. Kun ajatellaan näitä ihmisiä, miksi he tulevat laittomasti Välimeren yli? No siksi, kun laillista tapaa ei ole, laillista reittiä, keinoa ei ole. Ja me tulemme keskustelemaan tästä jatkossakin ja tällaisesta mahdollisesta avaimesta, miten tämä jako voitaisiin tehdä. Erilaiset ajatushautomat ovat tätä pohtineet, mutta siis tästä jaosta, miten eri jäsenvaltiot osallistuvat. Ja tätä on pohdittu, mutta osa jäsenvaltioista on hyvin, hyvin vastahakoisia. Ja ensimmäistä keskustelua käydään oikeus- sisäasian neuvostossa tuossa lokakuussa. Kaikki kysyvät Frontex Plusasta, joten minä nyt vastasin tähän äh, varsin, varsin pitkä sanaisesti. Ja heti kun meillä on tästä lisäyksityiskohtaisempaa tietoa, sen saatte. Sitten nämä ulkomaiset taistelijat, foreign fighters. Tästä on puhuttu, tämä on vakava ongelma, on erilaisia arvioita. 90 EU-jäsenvaltiota on raportoinut ihmisistä, jotka ovat menneet taistelemaan Irakiin tai ISISin riveihin. Jotkut palaavat. Mies, joka tappoi neljä ihmistä juutalaisessa museossa viime toukokuussa, oli tällainen ulkomainen taistelija Ruotsista, Norjasta muun muassa, on raportoitu näistä viime kuukausina emme me itse asiassa tiedä heistä kovin paljon. Tämä on ihan sitten tiedustelutietoa ja yhteistyötä. Ja Sipelille ja Enstille totean, että emme me tule ehdottamaan eurooppalaista lainsäädäntöä siitä, kuka saa mennä minnekin ja keneltä voidaan passi takavarikoida. Tämä ei ole Euroopan asia, tämä on puhtaasti jäsenvaltioiden sisäinen asia. Mutta me voimme vaihtaa mielipiteitä, keskustella, hankkia tietoa ja meillähän on tämä RAN-verkosto näistä eri strategioista. Meillä on todella akateemista tietoa, ajatuksia siitä, miten työskennellä uhrien kanssa, miten saada tällaisia entisiä taistelijoita, jotka ovat ymmärtäneet toimien, toimiensa mahdottomuuden kertomaan sitten muille katumuksestaan tai siitä, että näin maailmaa ei paranneta. Kiitos herra Kirkhope, mitä tulee lapsikauppaan lasten salakuljettamiseen, olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Kun ajatellaan tätä maahanmuuttopuolta, siirtolaispuolta, meillähän on omat sääntömme lasten suojelemiseksi ihan eri direktiiveissämme ja mitä sitten taas tulee lasten salakuljettamisesta vaikkapa pakkotyöhön tai seksityöhön Meillä on myös hyvin paljon toimia, mutta luonnollisesti jatkamme tätä työtä ja sama koskee myös rahanpesua. Michel Barnier kollegani hän tätä hoitaa. Aloitteita rahanpesunkin suhteen on tullut. Ehkä pyytäisin teitä ottamaan hänen yhteyttä. Kosovo. Ai niin, tätä en maininnutkaan. Kosovo on ainut Balkanin maa, jolla ei ole viisumin vapautusta vielä tuloillankaan. Olemme teemme toki yhteistyötä heidän kanssaan. He ovat toteuttaneet nyt toisen arvion nyt heinäkuussa. Me arvioimme heidän aikaansaamansa edistystä. He ovat saaneet aika merkittävää edistystä monillakin aloilla. Niin kuin tiedätte, hallitusta ollaan nyt muodostamassa, joten me emme ihan nyt tällä hetkellä tiedä, kuka on paras keskustelukumppani. Mutta merkittävää parannusta on saatu aikaan ja joitain suosituksia on vielä parannuksista liittyen tämän viisumijärjestelmän eri ulottuvuuksiin. Ja kun ajatellaan myös järjestäytynyttä rikollisuutta sekä korruptiota, niin jonkin verran on kyllä vielä tehtävää, mutta heti kun hallitus saadaan muodostettua, niin me taas tiedämme, kehen, kenen puoleen kääntyä. Eh, luonnollisestikaan viisumin vapautta ei voida myöntää ennen kuin kaikki ehdot täyttyvät. Sitten lopuksi eh, tietojen eh, säilyttämisestä. Odotinkin tästä kysymyksiä. Kyllä. Olemme itse asiassa kokoontuneet jo tuon tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Siinähän todetaan, että tietojen säilyttämisdirektiivi ehdotus ei ole suhteellinen, se ei ole suhteessa toimiin. Ja tämä on kyllä hyvinkin sen arvion mukainen, jonka mekin teimme kaksi vuotta sitten. Minähän olin tuon arvioinnin teille esittelemässä täällä tuolloin. Tuomioistuinhan ei totea, että tietojen kerääminen terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi on kiellettyä. Se ei ole kiellettyä, mutta sen tulee olla suhteellista. Sen tulee olla suhteessa näihin toimiin. Ja kansallinen lainsäädäntöhän ei välttämättä tämän suhteen ollenkaan raukea, vaan kansalliset tuomioistuimet päättävät sitten tästä. Tällä hetkellä me analysoimme kaikki oikeudelliset asiantuntijamme, pohtivat tätä, miettivät, että tehdäänkö uusi, hiukan rajoitetumpi ehdotus. No, on liian varhaista arvioida tätä. Uusi komissio luonnollisesti pohtii sitten tätä yhdessä teidän kanssanne. Meidän oikeudellinen on mennyt. tähän mennessä on seuraava. Muut välineet, joita meillä on tietojen keräämiseksi, vaikkapa TFTP tai PNR, ne ovat hyvin, hyvin paljon rajatumpia ää, soveltamisalaltaan ne eivät suinkaan automaattisesti raukea, koska niiden soveltamisala on niin rajallinen verrattuna tietojen säilyttämisdirektiiviin, joten eh, jos saadaan tällainen EU-PNR eh, e eh, tai saapumis- ja lähtöjärjestelmä, niin voidaan sitten yhdessä myös näitä tietoja suojella, mutta nyt oikeudelliset asiantuntijamme eivät näe yhteyttä muihin tietojen keruujärjestelmiin, koska ne ovat luonteeltaan huomattavasti rajoitetumpia. Tämä kyseinen järjestelmä oli huomattavasti laajempi. Tässäpä kai kaikki, rouva puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos, rouva komissaari, kollegat. Meillä on puoli tuntia aikaa kysymyksille ja myös vastauksille. Puhujalista on jo suljettu. Jos on muita kysymyksiä, voitte ne esittää sähköpostitse rouva Malmströmille. Ensimmäiseksi saa puhua vuoron edustaja Radev. Olkaa hyvä. Yksi minuutti, koska täällä on paljon puhujia perässä. Уважаема комисар Маустрём, през последните години на неспираща гражданска война в Сирия и Kiitos. Hyvä komission jäsen. sen viimeisenä vuosina Syyrian ja Irakin sodassa olemme voineet olla itse todistajina terroristijärjestöjen radikaalista toimesta, kuten tämä islamistinen ISIS-järjestö. Myös tuhansia eurooppalaisia on, ovat lisänneet, tuhannet nuoret eurooppalaiset ovat kasvattaneet terroristien joukkoja. Meillä on ulkomaalaisia taistelijoita, jotka myös palaavat sitten takaisin Eurooppaan ja voivat mahdollisesti olla turvallisuusuhka meille. Mihin toimenpiteisiin aiotaan Euroopan tasolla ryhtyä, aivan erityisesti Europolissa, jotta emme voisi täällä olla todistamassa terroristitekoja näiden pyhien soturien taistelijoiden toimesta. Onko tässä nyt kyse uudesta kansainvaelluksesta, eksoduksesta Irakiin, jossa lähdetään sitten pelastamaan <clears throat> ihmishenkiä tietyllä tavalla? Me olemmeko me valmiita tähän maahanmuuttovirtaan. Myös toisinpäin, tuleeko meille Irakista ihmisiä, jotka haluavat säily, pysyä hengissä? Onko jäsenvaltioita, jotka ö, olisivat valmiita siihen, että vältetään uusi Lampedusa? Kiitos. Kiitos. Thank you. Uh, with regard to the... Kiitoksia. Mm. EU-tuomioistuimen päätös liittyen eh, tietojen säilyttämiseen, eh, se miten se vaikuttaa tähän eh, kattavaan tietojen säilyttämiseen, että se pystyttäisiin rajoittamaan ainoastaan puhelinkuuntelutietoihin, niin sehän on paljon aivan liian rajoitettu tulkinta, eikä näin tuomioistuin ole kirjoittanut. Se on kirjoittanut, että että henkilökohtaisten tietojen säilyttäminen ilman riskiä ei olisi perusoikeuskirjan eh, 78 artiklan mukaista. Ja tämähän on ihan selvä eh, eh, tulkinta se, että tietoja säilytetään perustuen mm, ris- riskiin arviointiin, niin se voidaan keskustella siitä, että onko se poliittisesti mahdollista. Sen tuomioistuin jättää auki, mutta sitä se ei jätä auki, että jos epäilystä tai riskiä ei ole, niin yleinen tai kattava tiedojen säilyttäminen ei ole perusoikeuskirjan mukaista, eikä tätä voida vain jättää huomiota mutta äh, kun katsotaan olemassa olevia tietojen jakosopimuksia, äh, kuten PNR tai SWIFT-sopimuksia tai tulevia sopimuksia, äh, matkustajatiedoista tai muista. Ja siksi haluaisin vähän yksityiskohtaisemman vastauksen siitä, miten ajattelet tätä tuomioistuimen vaatimukset täytetään. Rouva Winberg, olkaa hyvä. Tack för ordet. Eh, jag har fått... Kiitos puheenjohtaja. Täällä on vastattukin moniin kysymyksiini jo, mutta ehkäpä pari tässä minulla on vielä hihassa. Cecilia, sinä usein puhut siitä, näistä laillisista reiteistä Euroopan unioniin ja kysyisinkin sinulta, että miten sinä olet tämän ajatellut, että tuleeko eri maihin suurlähetystöjä tai edustustoja vaikkapa väliaikaisia sellaisia ja kuka voi sinne sitten tulla tekemään hakemuksen ja montako heitä voidaan tulla. Kun ajatellaan syyrialaisia, jotka tulevat Ruotsiin, he saavat automaattisesti pysyvän oleskeluluvan. Varmaankin moni syyrialainen haluaisi tulla Ruotsiin, mutta kun ei meillä ole heille tilaa enää, me emme pysty ottamaan heitä vastaan. Ja kun ajatellaan muita maita, jotka hekin voisivat ottaa pakolaisia vastaan, voisiko Euroopan unioni sitten päättää siitä, että montako pakolaista otetaan mihinkin maahan? Ei mielestäni ole kyllä ihan okei tämä Rova Intveld, olkaa hyvä. I think you said my name, but... Taisitte sanoa nimeni, mutta en ole aivan varma, kuulinko sen. Kiitos, hyvä komission jäsen, että olette täällä ja keskustelette kanssamme. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen tietojen säilyttämistä. Kuten Jan Albrecht, olen samaa mieltä siitä, että tällä tulee olemaan paljon enemmän vaikutuksia. Sillä tulee olemaan vaikutusta matkustajatietosopimuksiin ja moniin muihin. Ja siksi ähm, ihmettelen, miksi yritetään viedä eteenpäin tällaista EU-matkustajatietoasiaa, kun komissio on aivan selvästi sanonut, että se ei sitä halua monia muita asioita on, on jätetty kesken, koska komissio sanoo, että se ei saa tukea neuvostosta. Joten miksi viette tällaista asiaa eteenpäin, jos ette saa kerran tukea parlamentista, ja kun sillä ei ole oikein oikeusperustaakaan? Äh, sitten kaikki nämä salakuunteluskandaalit, joita on ollut, erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta myös monissa muissa maissa, joissa on tällaista massavalvontaa harjoitettu. Viimeinen tämmöinen IC Reach, joka on eräänlainen tietokanta, jossa amerikkalaiset turvallisuus- ja poliisivinanomaiset voivat vapaasti käydä ja kaikki meidän tietomme ovat siellä, he voivat ikään kuin meidät sieltä googlata. Ja sitten viimeinen mm, kysymys. Entäs tämä yhdistyneen kuningaskunnan ehdotus. Tässähän valmistellaan ehdotusta loppuvuodeksi ja miksi me emme ole kuulleet tästä mitään, kun se on erittäin tärkeä toimielinen välinen aihe. Oui, dans, dans le portefeuille que vous avez décrit tout à te äsken puhuitte aika monista aihealueista, joista olette vastuussa. Se on hyvin vakuuttavaa. Aivan erityisesti minua kiinnosti maahanmuutto. Kysymykset, mikä on tärkeää, on, että me saamme hyvän yhteneväisen linkin eri aiheiden välillä, jotta voisimme harjoittaa holistista, kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa jotkut suosivat tällaisia termiä, tällaisten termien käyttöä, mutta jos ajatellaan nyt kulunutta, kuluneita viisistä vuotta, te olette olleet myös meppinä, mutta onko tämä ollut kokonaisvaltainen, kaiken kattava, poikkileikkaava, kattava näkemys vai onko, ollaanko tässä nyt ihan täysin illuusioiden varassa? Kiitos, Rova Guillaume, Rova Daili. Um, thank you, Madam Chair. A quick side comment. I would have loved to address this Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopea kommentti. Olisi mielelläni halunnut puhua täällä valiokunnassa maltaksi, mutta ilmeisesti ei ole maltan tulkkausta ja haluan tämän vain sanoa, koska näin on käynyt muissakin valiokuntien kokouksissa. Kiitoksia komission jäsen esityksestänne ja todellakin olen sitä mieltä, että viimeisten vuosien aikana unioni on tehnyt askelia oikeaan suuntaan, tietysti kun on kyse turvapaikasta ja maahanmuutosta, mutta olen myös sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä enemmän. Ja ja äh, erityisesti kun on kyse tällaista laittomasta epäsäännönmukaista maahanmuutosta, olemme vielä hyvin kaukana siitä, että meillä olisi tällainen vastuujakojärjestelmä Euroopan unionissa. Ja tänään tuli aivan selvästi ilmi, että myös selkeyttä että puuttuu tästä Frontex Plusasta. Marraskuu on aika pian ja meillä pitäisi olla aivan alusta asti ihan selkeät suuntaviivat siitä, kuinka laaja tuo Frontex Plus-missio on, millaisia sääntöjä sillä on, minkä maantieteellisen alueen se kattaa. Ja kun sanomme, että sen toiminta-alue on kapeampi kuin Mare Nostrumilla, niin mitä me sillä sitten tarkoitamme? Ja Sanoitte aivan lyhyesti tänään, että hyvin harvat jäsenvaltiot ottavat pakolaisia tai turvapaikanhakijoita vastaan. Onko teillä tarkempia lukuja tästä, koska tämä on kuitenkin eurooppalainen kysymys? Kiitos. Sitten Rova Atkinson, olkaa hyvä. Questions. One... Kiitos komission jäsen. Kun ajatellaan laitonta maahanmuuttoa, niin Doverin satama on meillä aivan eturintamassa, äh, kun ihmisiä tulee laittomasti. Se on omalla alueellani ja Kalen satamahan on sitten se toinen päätepiste ja nyt uhataan sen sulkemisella. Toinen kysymys äh, eurooppalainen pidätysmääräys Mm, alueeltani herra ja rouva King pidätettiin Espanjassa siitä syystä, että he veivät äh, kuolemansairaan lapsensa Espanjaan, jotta tämä saisi sellaista hoitoa, mitä äh, Englannissa ei voi saada. Heidät pidätettiin. Ja äh, minä katson, että EU-pidätysmääräystä ei esimerkiksi tällaisessa tapauksessa todellakaan saisi väärinkäyttöä. Voisiko komissio selittää meille tätä asiaa? Kiitos. Rouva Gomes, yksi minuutti, olkaa hyvä. I share the comment. Komissio sen olen samaa mieltä näistä äh, myönteistä kommenteista, joita täällä on esitetty äh, teidän työstänne. Haluaisin esittää erään kysymyksen. Ebola aiheuttaa selkeän äh, uhan Euroopan turvallisuudelle ja maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Komissio ei ollut kovinkaan proaktiivinen ja hyvin vähän reaktiivinenkin. Tässä pitäisi saada aikaan jotain synergiaa, mutta sitä ei ole. Voisitteko kommentoida tätä? Sitten korruptio ja korruption vastainen taistelu, se on erittäin tärkeää oikeudellinen yhteistyö on hyvin puutteellista äh, monilla aloilla, mutta erityisesti kun on kyse korruption torjunnasta. Esimerkiksi tällä hetkellä meillä on äh, henkilöitä, jotka Saksassa tuomitaan äh, siitä, että he ovat lahjoneet kreikkalaisia ja portugalilaisia viranomaisia, mutta tuomioistuin ei julkaise tätä tuomiota. Eh, eh, minulle sanottiin, että se on salainen, kun sitä pyysi. Ja jopa Portugalin oikeusviranomaiset, jotka halusivat saada tämän Saksan tuomion, niin heille annetaan hyvin vähän, ei riittävästi. Esimerkiksi, eh, ketkä ovat ne henkilöt, joita on lahjoittu Portugalissa. Tämä on nyt asia, jossa komission täytyy puuttua asiaan. Halusin kuulla teidän kommenttejanne. Merci, Madame Sargentini. Kiitos. Ja rouva Sargentini, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin huomionne siitä, että ihmiset hyppäävät veneisiin, koska ei ole laillista tapaa tulla Euroopan unioniin. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Mutta nyt toivoisin, toivoisin muuten, että te pysytte komissiossa samalla vastuualueella, mutta voisimmeko sitten pyytää lisää aloitteita työperäiseen maahanmuuttoon liittyen seuraavalla kaudella esimerkiksi yritysten sisäisissä siirroissa. Me tarvitsemme työntekijöitä esimerkiksi palkka aloille matalan koulutuksen aloillekin. Ja PNR-sopimus on nyt Kanadan kanssa allekirjoitettu, mutta nyt kun saimme tuon tuomioistuimen päätöksen tietojen säilyttämisestä, niin eikö olisi fiksua nyt meidän sekä komission viedä tämä suoraan tuomioistuimeen, jotta saamme siitä päätöksen, koska nythän ikään kuin rikomme omia lakejamme tällä hetkellä. Jusmenova. Rouva Jusmenova, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja, rouva komissaari. Minä haluan uudestaan kiinnittää huomiota tänne Euroopan, eteläisen Euroopan ja Kaakkoisen Euroopan pakolaistulvaan. Meillä on ollut pakolaisia vuodelta 2013 7443 pyysi turvapaikkaa Bulgariasta. Nämä Tämä luku on tänä vuonna noussut 4452 tämän vuoden puolivuotiskaudella. Tämä on vain jatkuvassa nousussa. Meidän pitäisi nyt pitää kiinni lupauksistamme, jotta voimme antaa näille ihmisille turvallisuuden ja taata heidän perusoikeudet, mutta olemme suurissa vaikeuksissa. Meillä ei ole riittävästi resursseja hoitaaksemme tehtävämme. Meillä ei ole rahoituksellisia resursseja Bulgaria ei pysty hoitamaan tätä asiaa. Useat, se on raja, sillä on usean EU-jäsenmaa naapio, naa, rajavaltiona ja sen takia me yritämme yhteisen eurooppalaisen ohjelman kautta vastata moniin, ohjelmiin, moniin vaikeuksiin. Haluamme pitää vastuuden ja solidaarisuuden mielessä. Me haluamme myös, että kaikki osallistuvat rahastukseen rahoituksen kannalta, niin kuin artikla 80 sanoo Euroopan unionin toiminnasta. Ja Rova Maijer. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on aika absurdia, että te näette maahanmuuton mahdollisuutena komission jäsen edelleen. Ja mitä tuohon Frontex Plussaan tulee, niin onpa epäselvää puhetta siitä. Lisäksi kysyisin, että onko siis Frontex Plus äh, luonteeltaan rajoja valvova vai tuleeko tämäkin jälleen äh, johtamaan äh, näiden ihmisten pelastamiseen ja, tuo, ja heidän saattamiseensa Euroopan alueelle. Kiitos. Kiitos paljon kaikille. Ja Rove Weidenhoser vai mies, jos osaan ääntää nimen oikein. Olkaa hyvä. Herra Weidenholzer. Herra Weidenholzer, hyvä komission jäsen. On erittäin tärkeää, että nostitte esiin tämän Foreign Fighters-ongelman. Olisi varmaan öö, liian vähäistä, jos puhuttaisiin vaan maahan tulosta tai maasta tulosta enkä usko, että EUn PNR-tietoa äh, kerääminen olisi tässä ratkaisu. Mielestäni ongelma on rekrytointi. Rekrytoidaan hyvin paljon ihmisiä sellaista ympäristöistä, joissa ei oikeastaan edes uskoisi, että heistä sitten tulee jihadisteja että rekrytoidaan ihan julkisilla ähm, ihan julkisuudessa, puistoissa ja muualla hyvin ikävillä menetelmillä. Ja eikö meidän pitäisi ehkä keskittyä ennemminkin ennaltaehkäisyyn ja yrittää murtaa tämä äh, rekrytointi? Olisiko teillä jotain ajatuksia äh, ja tunnetteko mitään tämän suuntaisia hankkeita? Kiitos. Ja nyt Rova Kench. Kench. Si, eh, non avevo capito bene eh, che <laughs> si trattasse di me. Niin, en ollut aivan varma, että eh, kyseessä oli minä. Useat asiat täällä on jo sanottu, joten minäkin haluaisin kiittää eh, komissiojäsen Malmströmiä, koska minulla oli mahdollisuus meillä oli mahdollisuus näitä aiheita yhdessä myös käsitellä. Olen hiukan yllättynyt. Te sanoitte aivan selvästi, että Mare Nostrumia ei Frontex korvaa. Nämä ovat kaksi erilaista asiaa. Kuitenkin me kuulimme myös toisenlaisen esityksen, ja tämä on erittäin tärkeä kysymys. Nyt kun sai vastauksen tähän, niin kysymykseni onkin seuraava. Se on samansuuntainen kuin Silvi Guillaumin kysymys. Onko mahdollista, että me pysty viemään eteenpäin yhteistä eurooppalaista politiikkaa, pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa? Miksi ei käyttäisi kaik- neuvostoa, miksi ei päästä pois tästä jatkuvasta hätätilasta, koska Frontexin toiminta on mielestäni ennen tästä hätätilatoimintaa. Tällaista ennaltaehkäisevää politiikkaa ei ole meidän täytyisi investoida määrärahoja säännönmukaiseen maahanmuuttoon, joten olen hiukan yllättynyt. Jos meidän jonkinlaista kampanjaa tulisi käydä, niin silloin se ei ole kyse pelkästään rajojen valvonnasta, vaan on syy, miksi Euroopan unioni voitti Nobelin rahapalkinnon nimittäin ihmisoikeudet. Rouva Spinelli, olkaa hyvä. Grazie. E- Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, olen samaa e, mieltä edustaja Kienjen kanssa. Te e, kehuitte Mare Nostrumia siitä, että se on pelastanut paljon ihmishenkiä. Siksipä olisi mukava, jos Mare Nostrum eurooppalaistaisiin, mutta nyt käy täysin päinvastoin. On kaksi erillistä operaatiota, Mare Nostrum ja Frontex Plus, joiden tehtävä on täysin erilainen. Frontex Plus valvoo rajoja eikä etsi ihmisiä. Ei tiedetä kuinka paljon valtioita tähän osallistuu ja millaiset resurssit sillä on. Ongelma on se, hyvä komission jäsen, että Italian hallitus, joka Mare Nostrum-operaation perusti, ei kerro tätä. Se kertoo meille, että Frontex Plus tulee korvaamaan Äh, Maare Nostrumin mm, tai asettumaan sen tilalle. Äh, ja minun mielestäni tämä äh, tarkoittaa todennäköisesti myöskin teidän mielestänne Maare Nostrumin loppua, ja silloin se tarkoittaa sitä, että kuolemien määrä välimerellä lisääntyy. Madame Albiol. Kiitos, selkeä Rova Albiol Guzman. Kiitos paljon, rouva komission jäsen, rouva puheenjohtaja. Kun puhumme YK korkearvoista valtuutetusta, pakolaisasian valtuutetusta, 1880 <clears throat> ihmistä on kuollut Välimerellä tänä vuonna, kun he ovat paineet köyhyyttä, nälkää ja sotia, joita näiden, näiden maiden, joita, joita pohjoisten maiden hallitusten edustajat synnyttävät näissä pakolaisten omissa lähtökohtamaissaan. Kyllä tässä Euroopasta ollaan rakentamassa tiettyä linnoitusta. Meille ratkaisu ei ole Frontexissa eikä Frontex Plusissa. Ratkaisu piilee siinä, että ei enää myydä aseita näille maille, jotka ovat konfliktissa. Tai yritetään ainakin toimia niin, etteivät, ettei eh, saada lisää maa-alueita tuolta, lisävaltauksia etelästä kun te puhutte etelärajasta, seutasta ja meliljasta, jossa jatkuvasti loukataan ihmisoikeuksia, tiedättekö te, että tässä ei noudateta espanjalaista lakia eikä eurooppalaista lakia. Tiedättekö, että tässä tehdään todella, vaikeutetaan kansainvälistä suojelutyötä. Human Rights Watch on paljastanut, kuinka on liiallisesti käytetty väkivaltaa ja voimaa Seutassa ja Meliliassa vartioiden toimesta. Onko tämä se Eurooppa, jota te peräänkuulutatte? Lauristin. Rouva Lauristin, olkaa hyvä. And I also... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Rova Malmströmiä tästä erittäin vaikeasta työstä, joka hänellä on ollut. Joskus se tuntui melkein toivottomalta. Ja ehkäpä nyt onkin aika tehdä jotain johtopäätöksiä. Mitkä teidän mielestämme olivat vaikeimpia kysymyksiä, jotka on melkein ratkaistu? Ja mitä uusia ratkaisumalleja teillä on, joita ette pystyneet panemaan täytäntöön, mutta jota voitaisiin ehdottaa tulevalle komissiolle. Yksi niistä on mainittu täällä monta kertaa. Tehokkaampia Euroopan laajuisia mekanismeja, ei pelkästään ihmisten pelastamiseksi, vaan mitä niille ihmisille sitten tapahtuu, jotka tulevat, miten heidät voidaan integroida paremmin, koska integraation pannaan paljon rahaa eri maissa eri tavoin, mutta melkein aina ajatellaan, että tämä ei ole kovinkaan tehokasta. Koulutus Haluaisin erityisesti korostaa sitä, mitä täällä on jo sanottu, lapset. Lapset ja nuoret. Tarvitsemmeko tehokkaampia Euroopan laajuisia ratkaisuja lapsille, pakolaislapsille, turvapaikanhakijoiden, maahanmuuttajien lapsille ja heidän integroimiseksi ja kouluttamiseksi. Päinvastoin kuin mitä olemme nähneet, toinen ja kolmas maahanmuuttajasukupuoli polvi, siitä on tullut taakkaa Euroopalle ja heille itselleen, joka aiheuttaa uusia konflikteja, joten onko teillä uusia ajatuksia tulevalle komissiolle? Kiitos. Merci, Madame Présidente, Madame Kiitos puheenjohtaja Rouva komission jäsen. Haluan kiittää teitä esityksestänne. Ja aivan varmasti on, olette kuulleet paljon asianmukaisia sattuvia osuvia kysymyksiä. En lisää siihen mitään, mutta yksi asia minua kiinnostaa. Te itsekin olette sanoneet, kuinka suurin vaikeuksin on törmätty, kun halutaan hallita näitä maahanmuuttovirtoja. Tässä on kyse suurista panoksista, eikä vain mistään äh, seurausten hallitsemisesta, on kyse turvallisuudesta, hygienias, hygieniakysymykset, terveydelliskysymykset, Ebola tässä mainitun, mutta meillä on myös seuraamuksia siitä, kuinka on kyse ihmiskaupasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Meidän pitäisi pystyä hallitsemaan sitä, mutta se hallitsee yhä enemmän. Nämä ilmiöt hallitsevat myös maahanmuuttovirtausta. Kaleen mm, pormestari sanoi, Pohjois-Ranskassa oleva kaupungin jo mm, pormestari sanoi, että hän on erittäin suuresti joutunut törmäämään tähän, koska 50 prosenttia 50 prosenttia kaupungin ihmisvirran kulusta on sitä, että rahdataan laittomia pakolaisia Iso-Britanniaan, koska nämä laittomasti maahan tulleet ihmiset tietysti tulevat Välimeren kautta tänne tai sitten he lähtevät muualle Pohjois-Ranskan Kalen kaupun kautta. He, he tulevat, he, ennen, suurimmaksi osaksi he päätyvät kyllä kuitenkin yhteisiin kuningaskuntaan. Jos onko Frontex Plusalla positiivista vaikutusta. Kyllä minä uskon, että se pystyy pysäyttämään tämän laittoman pakolaisvirran ja maahanmuuttovirran, jota me voimme seurata voimattomina päivä päivältä. Seuraava välttämätön vaihe olisi se, että voimme, jos, jos me haluamme vahvistaa pysäyttää tämän laittoman maahanmuuttovirran, me, koska he eivät juurikaan joudu raja tarkastuksen alaisiksi eh, Schengen-alueella. Jos me haluamme tukea Frontex Plusaa, meidän pitää myös koko Euroopassa vahvistaa meidän yhteistyötämme näiden kauttakulkumaiden ja alkuperämaiden kanssa. Meidän pitäisi pystyä paremmin paikantamaan nämä maahantulijat sormenjälkitekniikalla, sormenjälkitekniikalla Puheenjohtaja keskeyttää ja muistuttaa puhuja aikarajan ylittämisestä. Puhuja jatkaa, Rova Dati jatkaa onko, sitoudutaanko täällä yhtä tiukasti kuin Jean-Claude Juncker, Juncker sitoutui siihen vaalikampanjassaan tämän asian parantamiseksi. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Edustaja Bonni, olkaa hyvä, sanoo puheenjohtaja. I'm sorry, no, thank you very <laughs> much, madam. Thank you very much, madam commissioner, for your Kiitoksia, hyvä komission jäsen, teidän kattavasta esityksestänne. Olette nostaneet esiin monia tärkeitä ongelmia. Haluaisin vain esittää sen, että miten tämä henkilötietoasetus saadaan päätökseen ja aloitetaan kolme uutta menettelyä vuonna 2015. Ei ole kovinkaan selvää, kun on kerran jäsenvaltiot, jotka eivät ole valmis ja jos ei ole halukkuutta jatkaa tätä. Joten miten tämä työ voitaisiin järjestää paremmin? Ja en tiedä, voinko näin sanoa, miten voitaisiin painostaa puheenjohtajavaltiota, jotta jotta se esittelisi äh, agendansa siitä, miten tätä prosessia hallinnoidaan. Kiitos, edustaja Boni. Meillä on vielä kolme puhujaa, Bost, Bild ja Becker. Ja, ja Rova Siipel saa vielä yhden minuutin lopussa. Puhun, pyydän teitä puhumaan lyhyesti, koska me olemme jo aikarajan ylittäneet ja meillä on neljä puhujaa. Ja vielä rouva komissaari haluaa tietenkin vastata. Edustaja Post. Tack så mycket. Eh, efter att ha lyssnat... Kiitos. Kun tätä keskustelua tässä nyt olen viimeisen tunnin kuunnellut, niin eh, on tämä kyllä aika turhauttavaa havaita, miten Euroopan unionia halutaan eh, kuitenkin, halutaanko sitä muuttaa humaanimmaksi vai halutaanko siitä tehdä linnake, Eurooppa-linnake. Frontex Plusan suhteen minä toivoin, että se korvaisi Mare Nostrumin. Ja kun nyt kuullaan, että tällaista ajatustakaan ei ole, ja kun nyt puhutaan taloudellisista resursseista, kun kuitenkin kyse on ihmiselämien pelastamisesta, ja todetaan, että jäsenvaltioilla ei ole varaa luoda tällaista operaatiota, joka ihmisiä pelastaisi, vaan että tämä on jätetty yhden ainoan maan harteille ja että yhdellä ainoalla maalla Italialla on tähän varaa, niin tämähän nyt on skandaali. Eikös meidän pitäisi kysyä itseltämme, että onko Euroopan unioni inhimillinen unioni ylipäätään? Me kirjoitamme kauniita sanoja näistä hienoista arvoistamme, mutta emmehän me näitä kunnioita itsekään. Rouva Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, onnittelut nimityksestänne. Minäkin haluaisin nostaa esiin äh, maahanmuuttajien hätätilanteen, kuten monen muutkin ovat sanoneet. Kun katsomme sitä, miten äh, ihmisenkin voidaan pelastaa välimerellä, niin on erittäin iloinen kuullessani, että olette sitoutunut siihen, että jatkettaisiin ähm, vastuunjakoa jäsenvaltioiden kesken. Ruotsi ottaa 20 prosenttia kaikista pakolaisista ja on tarpeen, että katsomme kaikkien pakolaisten tilannetta eikä pelkästään sitä, mitä välimerellä tapahtuu. Meidän on pelastettava henkiä, mutta meidän on muistettava, että nämä ihmiset tulevat viettämään loppuelämänsä maissa, kuten Ruotsissa, ja tämä on toisenlainen hätätilanne, jota on käsiteltävä. Olen iloinen siitä, että komissio sitä käsittelee. Puhutte myös ihmiskaupasta ja haluan kysyä teiltä, mitä aiotte tehdä, jotta kaikki jäsenvaltiot panevat täytäntöön ne direktiivit, jotka hyväksyimme edellisellä kaudella. Ja sitten ähm, yksin matkustavat, äh, yksin tulevat lapset. Äh, tämä toimintasuunnitelma päättyy nyt. Aiotteko luoda uuden äh, toimintasuunnitelman, tämän lapsien oikeudet nostetaan aivan ylös agendallamme. Kiitoksia. Edustaja Becker. Kiitos Mukava, että sain minäkin puheenvuoron. Äh, komission jäsen, kiitos äh, puheenvuorostanne tänään. Kun ajatellaan äh, Frontexia, niin tässähän nyt siirtolaisten määrä Välimeren alueella on kahdeksan kertaistunut, joten aivan ilmeistä on, että tämä entinen rahoitus ei riitä, joten tuen 20 miljoonan euron lisärahoitusta. Toivon, että muukin valiokunta sitä tukee. Mitenkäs te komission sen arvioitte Frontexin rahoitusta vuodelle 2015? Puhuitte näistä ulkomaista taistelijoista ja PNRstä. Äh, minä kysyn, että no milloin asiassa sitten tapahtuu jotain? Ja kolmas kysymykseni, onko komissiolla jotain konseptia siitä, että muut politiikan alat, kuten vaikkapa yhteistyö kolmansien maiden kanssa, vaikkapa kehitysapu, miten tätä saataisiin parannettua? Viite, vielä Rova Sipel, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti Frontexista. Italia aivan selvästi sanoi, että se päättää Mare Nostrum-operaation ja Frontex ää, ää, tulee sen tilalle, mutta me tiedämme, että Frontex ei voi tehdä sitä, joten mikä on tuo sopimus ministeri Alfanon kanssa? Eikä tässä nyt ole mitään, haluatte, teitä mitenkään ää, ää, ohjata harhaan, mutta kuulimme juuri italialaiselta ministeriöltä, että Mare Nostrum tulee jatkamaan kansallisilla vesillä, mutta Frontex ottaa vastuun kaikilla kansainvälisillä vesillä. Voitteko tähän sanoa jotain? Kiitos, Rova Zipel ja Rova komissaari lyhyt vastausvuoro, koska meidän täytyy vielä äänestää. Kiitos, minä yritän olla mahdollisimman lyhyt, koska minulla on kuitenkin esitetty paljon kysymyksiä, niin aloitan Rova Datista. Te te kysyitte eh, suoraan, mitä, mm, mitä tässä minun toimialueessani tullaan tekemään, mutta te esitte suoraan kysymyksen pikemminkin puheenjohtaja Junckerille. Ehkä sen tämän kysymyksen voisi esittää sitten tälle uudelle tulevalle komissiolle ja sen voisi esittää ensi viikolla. Jos tämä tuleva komissaari sitoutuu siihen, niin sitten tämä kysymys ensi viikolla hänelle. Täällä kyllä esitettiin koko joukko kysymyksiä, jotka liittyvät oikeusasian komissaarin toimialaan, esimerkiksi tietosuojaneuvottelut. Myönnän kyllä, että neuvosto on hyvin hidas. Jokunen sana nyt vielä tuosta maahanmuutosta. Monet teistä kysyitte, että onko tämä nyt todella oikea tapa toimia. No ei tietenkään ole ajatellaan taloutta ja työpaikkoja, niin äh, kyllä maahanmuutto on merkittävin äh, haaste Euroopan unionille tulevina vuosikymmeninä. Äh, Sadat tuhannet ihmiset ovat liikkeellä. Periaatteessa siirtolaisuus maahanmuutto on hyvä asia. Ihmiset etsivät uutta tulevaisuutta. Sekin on tervetullutta, mutta on myös ihmisiä, jotka pyrkivät pakenemaan köyhyyttä, sairauksia, syrjintää tai sitten vaikkapa nyt Irakissa ja Syyriassa ja muualla järkyttävät sisällissodat. Hyvin, hyvin pieni osa näistä ihmisistä pyrkii Eurooppaan. 100 000 syyrialaista on tullut Eurooppaan. 100 000 kolmesta miljoonasta pakolaisesta ja kuudesta miljoonasta sisäisesti siirtymään joutuneesta. Irakilaiset eivät vielä ole lähteneet liikkeelle kauemmas, heitäkin tulee, he ovat vielä naapurustossa ja meidän täytyy toki auttaa heitä siellä, mutta muistakaamme, että meillä on arvomme, joita meidän täytyy puolustaa ja meillä on vastuumme. Tietenkään kaikki eivät voi tulla Eurooppaan, meidän täytyy hallinnoida turvapaikka maahanmuuttoa työperäistä maahanmuuttoa, maahanmuuttoa ylipäätään. Meillä on oltava hyvin kokonaisvaltainen kuva. Tämä liittyy kehitysapun ulkopolitiikkaan, kauppapolitiikkaan, se liittyy kaikkeen ja tällainen kokonaisvaltaisuus tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Toivon, että parlamentti ja neuvosto tarkastelevat asioita kokonaisvaltaisemmin jatkossa, eivätkä vain aihealoittain. on poliittisia voimia, jotka näkevät maahanmuuton uhkana asiana, jota vastaan täytyy taistella. Minä en asiaa näin näin, mutta nämäkin poliittiset puolueet ja hallitukset on otettava huomioon ja heidän ministerinsä. Ja meillä täytyy olla kokonaisvaltainen lähestymistapa aina siitä, pisteestä, mistä ihmiset lähtevät pakosalle siihen, kun he tulevat Euroopan unioniin. No, Frontexin, Frontex Plusan toiminta on yksi ainut asia. Frontex Plus ei korvaa Mare Nostrumia. Rova Sippel, minä en tiedä, mitä ministeri on sanonut tänään, en voi kommentoida tätä, mutta Mare Nostrum on Italian sisäinen asia. Me emme siitä päätä yhtään mitään. Mare Nostrum täydentää tekemäämme työtä, mutta ei Frontex Plus sitä mitenkään korvaa ja hyvin pian saamme lisätietoa, tarvitaan lisää rahaa, tarvitaan lisää sitoumuksia ja mielestäni olisi aivan ihanaa, jos jäsenvaltiot lähtisivät tässä liikkeelle niin, että kaikki 28 jäsenvaltiota sanoisi tekevänsä osansa emme me voi pakottaa Euroopan unionin jäsenvaltioita tekemään yhtään mitään. Emme voi pakottaa, mutta voimmehan me vedota niihin, voimme pyytää. Voimme pyytää kaikkia 28 kantamaan vastuunsa, mutta ei ole mitään lakia, johon Euroopan unioni voisi tässä vedota. Mutta voimme vedota jäsenvaltioihin ja voimme vedota perustavanlaatuisiin kansainvälisiin eurooppalaisiin sopimuksiin. Työperäinen maahanmuutto meillä on jokunen laki, ne ovat hyviä, mutta eiväthän ne riitä. Minä haluaisin kokonaisvaltaisen lakipaketin, mutta se ei ole mahdollista. Rova Wikström tietää, miten vaikeaa on saada, oli, oli saada esimerkiksi pelkkä tämä tutkijadirektiivi ää, voimaan. Näitä ihmisiä tarvitaan, he ovat korkeasti koulutettuja ja silti tämäkin oli lähestulkoon mahdoton kädenvääntö neuvostossa, joten on lähes mahdotonta tehdä laki aloitteita, jotka sitten saataisiin läpi, mutta me pyrimme vuoropuheluun ja analyyseihin ja toivon, että seuraajani saa sitten tehtyä aloitteita tässäkin suhteessa. Ebolasta. Sanoisin, että nyt tässä, tällä hetkellä kaksi kollegaani komissiosta on kahdessa eri valiokunnassa kertomassa toimistamme Ebolan suhteen. Olemme tehneet hyvin paljon, olet yhteydessä lääkäreihin, verkostoihin, olemme analysoineet, keränneet rahaa. Tämä on järkyttävä tauti, eikä ole minkäännäköistä näköistä viittausta siitä, että tämä nyt olisi jonkinnäköinen vaara Euroopalle, mutta kyllä me olemme tehneet aika paljonkin. Ja jos kysytään kollegoilta, varmaankin sitten terveysvaliokunta ja ulkoasianvaliokunta tai sitten kehitysvaliokunta ovat niitä, joissa Borg ja Georgieva tänä iltapäivänä ovat kertomassa Ebola-asiasta. Ja rouva puheenjohtaja, lopettelen ihan kohta. Niin, niin PNR. PNR ja tietojen säilyttämisdirektiivi, kyllä. Tämä on aika hankala kokonaisuus. Monet teistä tiedätte, että tietojen säilyttämisdirektiivi ei ollut minun suosikkidirektiivini lainkaan, mutta tilanne on nyt hiukan toinen. Siihen oli kerätty koko joukko tiedonantoja yhteen, mutta PNR liittyy matkustajatietoihin, matkustajatietoihin jotka me matkustajat annamme lentoyhtiölle – Kyse ei ole tällaista kattavasta tiedonkeruusta. Ja arvio on nyt kyllä se komissiossa, että PNR ei voi rinnastaa muihin tietojen keruumalleihin. Entvelt, Minulla on sellainen vaikutelma, että parlamentti ei ole hylännyt, vaan palauttanut valiokuntakäsittelyyn. Eikö tässä ole kuitenkin hiukan eri erilaisia tilanteita. Ja 14 jäsenvaltiolla on jo omat PNR-sopimuksensa. Olisi paljon parempi, että meillä olisi yhteinen EU-PNR-sopimus niin, että meillä olisi tiukat Euroopan unionin tietosuojamääräykset voimassa kaikissa näissä sopimuksissa. Joten mielestäni on hyvä asia, että tarkastelette tätä nyt jälleen kerran. Mm ulkomaista taistelijoista. No tämä kyllä kuuluu jäsenvaltioiden toimi alan. Me emme Euroopan tasolla ole minkään näköisiä lakiehdotteita tekemässä, mutta me kyllä vaihdamme kokemuksia ja rahoitamme ennaltaehkäiseviä ohjelmia sekä myös tällaisia exit-ohjelmia ylipäätään kaikille ääriryhmille, niin äärioikeisto kuin äärivasemmistokin mukaan lukien, jotta tällaisista yhteisöistä voi päästä eroon ja sitten eronneet voivat kertoa omia tarinoitaan, joten me tuemme ja rahoitamme tällaisia hankkeita, mutta muuta lainsäädäntöä ei EUta ole tulossa. Tämä kuuluu Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Rouva puheenjohtaja, tässä varmaan kaikki. Olen pahoillani, jos unohdin jotain. Tämä on ollut erittäin miellyttävä iltapäivä. Jaha, no jotain näytti unohtuvan sitten. Kiitos, rouva komission jäsen. 36. That's what you wanted to ask. Niin, aivan. 36 artikla, se oli erittäin tärkeä. Sitä halusitte kysyä. Tämä Ison-Britannian opt-in tai opt-out, tässä on käyty neuvotteluja. Komissio käy neuvotteluja ja neuvosto hyväksyy mutta varmaan vastupääosastosta joku voisi tulla ja kertoa teille tästä ja varmasti sihteeristön kanssa löydämme jonkun päivämäärän niin, että saatte ajankohtaista tietoa. Thank you for that. Niin, kiitoksia tuosta vastauksesta. Ymmärtääkseni kirje on lähetetty tämän parlamentin pääsihteerille. Olisi hyvin mukavaa, jos myös parlamentin jäsenet saisivat tämän saman tiedon. Kiitos, rouva komissaari. Paljon onnea tuleviin vaaleihin. Voisimme ehkä kutsua teidät vielä tänne yhden kerran tämä Libe-valiokunnan eteen. Toivotaan, katsotaan. Alors, on va continuer. Me jatkamme meidän kokoustamme äänestyksillä. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ei, ei. Jos ette halua käyttää puheenvuoroa, minä annan vain pari minuuttia aikaa ihmisille ja sen jälkeen sitten jatkamme kokoustyöskentelyä. Малко кафе, ако донесеш. vais. Μάχο καφέ ακοντονετές. vous en prie, on va continuer. Olkaa hyvä, jatkamme kokoustyöskentelyä. Meillä on vielä äänestys. Chers collègues, on va continuer. Hyvät kollegat, jatkamme äänestyksellä. No olkaa hyvä, olkaa hyvä nyt. Voisitteko istuutua alas? Rova Bild, olkaa hyvä. Je vous en prie de tester d'abord les... Voisimme ensin testata, toimivatko sähköiset äänestyskortit oikein. Est-ce que tout le monde a posé le cas? Ovatko kaikki laittaneet kortin laitteeseen? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja nyt tarkistamme. Toimii. Entäs ryhmien, ryhmien ja jäsenten määrä täsmävätkö ne? Kyllä. Tämä oli ihan vain koe että tekniikka toimii. No niin, nyt aloitamme tarkistuksista, jotka on jo laadittu. Tarkistus 6100 puolesta. Käsi ylös äänestyksellä toimimme täällä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 Tarkistamme tämän viimeisimmän sähköisesti. Äänestys päättyy. Äänestys on siis päättynyt ja tulos on Hylätty. Il y a deux personnes. No, puheenjohtaja san, sanoi, että äänestämme uudestaan. Äänestys päättyy. Toimiiko tämä vai ei? One plus, one minus, ça ne change rien. Il y a encore une personne qui est täällä on vielä yksi, joka on äänestänyt miinusta. Kaksikymmentä, kaksikymmentä seitsemän, tarkoittaa hylätty. First I won the vote. Siis tämä on minun äänestykseni. Ensin minä voitin tämän, mutta minä en tiedä mitä tapahtui. Te ette selittänyt mitään. Nyt minä hävisinkin tämän. Puheenjohtaja, selittäkää minulle mitä tapahtui. Ah, Anteeksi, Rova Sargentini, mutta tässä on kyse äänestyksestä. Meillä on yksi kortti liikaa sosialisteilta ja yksi ääni puuttuu. Again, the first round you asked for a second. Ensimmäisellä kierroksella pyysitte tois, äänestyksen toistamista selittämättä, miksi tämä oli tarpeen. Jos äh, äänestystulos säilyy samana, ää, ei ongelmaa, mutta ensimmäisellä kierroksella voitin, toisella hävisin. Minä en hyväksy tällaista menettelyä, puheenjohtaja. Rova Sargentin sehteristö selitti minulle tämä, että tämä ensimmäinen äänestyskin oli ihan oikeutettu, koska Meillä oli kaksi korttia ja kaksi henkilöä, jotka vastustivat, joten tässä on nyt sitten tulos tasapeli. Nyt jatkamme tarkistuksella 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 01 puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Anteeksi, 29 korjaa puheenjohtaja. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Le 30. Euh, le 30. Seuraavaksi 30 puolesta. 30. 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty, sanoo puheenjohtaja. Hylätty. Seuraavaksi 32 puolesta. Puhukaa mikrofoniin, olkaa hyvä. If we are voting on third... Tämä on nyt aiheuttanut ehkä hiukan hämmennystä, oliko tämä 30 vai 32, eli voitaisiinko toistaa? 32 puolesta. Vastaan. Sorry. Miss made a point on... Rouva Sipel pyysi äänestyksen toistamista kolmesta kymmenestä. Te ette kuitenkaan toiminut tämän mukaan, joten minä äänestin nyt juuri kolmesta kymmenestä, niin kuin oli pyydetty. Ja kolmesta kymmenestä kahdesta tulisi äänestää. Rouva Sargentini, tarkistus 32 hylättiin äänestyksen jälkeen. Me olemme äänestäneet numerosta 32. Jos puhutaan tarkistuksesta 32 puolesta. Kiekko. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Numero 03. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 04 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 05 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Numero 35 puolesta, 36 korjaa puheenjohtaja 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Numero 06 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Numero 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Numero 07 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset numero 39 ja 43, niistä äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen numero 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 47 puolesta anteeksi, se raukeaa ja numero 08 myös raukeaa. Seuraavaksi numero 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni on aiheellista tarkistaa sähköisesti numero 48. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi numero 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 09 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Hyväksytty. Selvä, sanoi puheenjohtaja. Tarkistamme sähköisesti tarkistuksen numero 54. 54 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus numero 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty numero 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty. Tarkistamme. Hyvä. Tarkistus 58. Sähköinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksy. 61 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä. Pyydettiin sähköistä tarkistusta tarkistukselle 63. Hyvä. Äänestys päättyy ja tulos hyväksytty. Numero 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Uskoakseni se oli selkeää, mutta jos haluatte, niin tarkistamme tämänkin sähköisesti, eli numero 64, sähköinen äänestys, tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 ja 65 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja numero, anteeksi, viimeisin, viimeinen raukea. Nyt jatkamme tästä päätöslauselmasta. Tarkistus numero yksi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt jatkamme tarkistuksella numero, numero kuusi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero seitsemän Äänestämme kahdessa osassa. Ensimmäinen, ensimmäisestä ensiksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus numero kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 9. Kahdessa osassa sekin. Ensimmäinen osa ensin puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hyväksytty. Ja toinen osa puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hylätty. Suurilleen tarkistus numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero kaksi puolesta vastaan. Uskoakseni pitää tarkistaa. Sähköinen äänestys kompromissista numero kaksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt jatkamme numerosta 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Suullinen tarkistus numero 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äänestamme tarkistuksesta 17 toinen osa puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? Tarkistus 21, sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja kompromissi numero kolme puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Loppuäänestys koko päätöslausumaisityksestä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Maintenant le résultat. Ja sitten tulos. Anteeksi, kollegat. Kolme henkilöä ei ole äänestänyt. Voisimmeko äänestää uudemman kerran koko tästä tekstistä? No niin, kaikki oli kuitenkin kunnossa. Tämä on hyväksytty tämä teksti kokonaisuudessa. La réunion de la commission Huomenna aamulla jatkamme kello 9.30 kokoustyöskentelyä. Hauskaa iltaa kaikille.